Seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma itäisen kumppanuuden huippukokouksesta, joka pidetään 21.22. toukokuuta ensimmäiseksi varapuheenjohtajan ja korkean edustajan nimissä puhuu ministeri Kalinja Lukashevitsa. Okay. But If it's Jos on teillä oli ja yksi siellä, minä kyllä varmasti menet, selitin kaiken catch menettelystä No mikäs nyt on? Onko tämä catch the eye? En ota silloin sitä vastaan. Mutta aivan oikein te sanotte, että teillä on mahdollisuus päättää. Eli kertokaa, mikä teidän politiikkanne tulee olemaan tässä keskustelussa silisten korttien suhteen. Voiko niitä käyttää yhden, kaksi? Otetteko te niitä catch the eye-menettelyn aikana ja kuinka monta? Teidän pitäisi selventää tämä, sillä kuten näette täällä on hyvin turhautuneita jäseniä tämän menettelyn suhteen. Herra Kelly, ymmärsin kysymyksen. En ole vielä nähnyt koko listaa, tuli vasta tähän paikalle. Minä aion katsoa tätä aikaa ja mikä meillä on, kuinka paljon meillä on aikaa. Ja sitten päätän, otetaanko sininen kortti vai ei oteta ja kuinka monta niitä otetaan niin otetaanko vain yksi per poliittinen ryhmä. Minä annan kyllä teille selvityksen asian. Sitten rouva ministeri, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia mahdollisuudesta käydä keskustelua itäisestä kumppanuudesta juuri ennen Riikan huippukokousta. Siellähän on sitten Euroopan unionin valtioiden, valtioiden päämiehet 21. ja 22. toukokuuta. Lähes kuusi vuotta sitten Prahassa loimme suunnitelman siitä, miten EUta voidaan lähentää itäisiin kumppaneihin. Halusimme syventää kahdenvälisiä sitoumuksiamme ja rakentaa monenväliset suhteet yhteistyölle ja vuoropuhelulle. Sen jälkeen aikaan on saatu hyvää edistystä kumppanuudessa. Me ymmärrämme nyt paremmin erilaisia intressejä, tarpeita ja kunnianhimoja kumppanimaissamme itäisen kumppanuuden puitteissa. Riikassa katsomme sitten, millaisia saavutuksia on saatu aikaan villan kokouksen jälkeen ja katsomme sitten, miten voimme positiivisella tavalla siirtyä eteenpäin. Edellisen itäisen kumppanuuden huppukouksen jälkeen Vilnassa siellähän allekirjoitettiin assosiaatiosopimuksia ja vapakauppasopimuksia, ja nyt meillä on uudenlaista yhteistyötä Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa. Nämä assosiaatiosopimukset ja vapaakauppasopimukset Georgian ja Moldovan kanssa ovat jo käynnistyneet ja alustavat merkit ovat lupaavia. Kauppa on jo kasvanut EUn ja näiden kumppanien välillä. No, Ukrainan osalta äskettäinen EUn huippukokous Ukrainan kanssa vahvisti sen, että Ukrainan vapakauppasopimuksen soveltaminen käynnistyy ensimmäinen tammikuuta 2016. Kuten tiedätte, komission jäsen Cecilia Malmström käy kolmenvälisiä neuvotteluita ukrainalaisten ja venäläisten kanssa, jotta voidaan varmistaa, että sopimuksen soveltaminen ensimmäinen tammikuuta käynnistyy parhaassa mahdollisessa ympäristössä. Riikan hyppykokouksessa voidaan katsoa, miten assosiaatiosopimuksia ja vapaakauppasopimuksia on sovellettu varhaisessa vaiheessa, ja voidaan osoittaa, että EU on vahvasti sitoutunut yhteistyön syventämiseen. Huippukokouksessa vahvistetaan se, kuinka tärkeää on toteuttaa uudistuksia, jotka vahvistavat oikeusvaltiota ja kilpailevaa markkinataloutta. Ne ovat parhaat takeet eurooppalaisesta tulevaisuudesta kumppaneillemme. Me korostamme EUn sitoumusta tukea toimia, joiden avulla voidaan edistää yhteistyötä instituutioiden rakentamisessa, liikkuvuudessa, ihmisten välisissä kontakteissa, markkinamahdollisuuksissa ja yhteenliittymissä. Haluaisin korostaa, että nyt ennen Riikan huippukokousta kolme merkittävää tapahtumaa tullaan järjestämään mediakonferenssi koskien median roolia itäisessä kumppanuudessa, kansalaisyhteiskunnan konferenssi ja sitten bisnesfoorumi. Näissä tapahtumissa korostetaan kansalaisyhteiskunnan kasvavaa roolia ja bisneskontakteja. Ne ovat tärkeä osa itäisen kumppanuuden politiikkaa. Haluaisin korostaa, että EU arvostaa suhteita kaikkiin kuuteen itäiseen kumppaniin, ja me olemme valmis räätälöimään näitä sopimuksia heidän kanssaan. Kumppanit, joilla on assosiaatiosopimus, niiden reitti on jo selvä näiden sopimusten puitteissa ja muiden kumppanien osalta meidän täytyy vielä jatkaa työtä. Me olemme päässeet sopimuksen Armenian kanssa siitä, miten haluamme muokata suhteitamme ja toivottavasti neuvosto sallii neuvotteluiden jatkuvan Armenian kanssa. Ja tätä neuvottelumandaattia ollaan juuri valmistelemassa. Me odottelemme Azerbaidžanin ajatuksia siitä, millaiset suhteet se haluaa EU-hun. Ja kun olemme saaneet tästä tietoa, sitten me katsomme, minkä tyyppisen suhteen kumpikin osapuoli tarvitsee ja odottaa. Me haluamme myöskin edelleen syventää sitoumuksiamme valko kanssa. Me uskomme, että kahdenvälisten suhteiden rakentaminen tällaisella eriytetyllä tavalla on paras tapa varmistaa se, että kaikilla kuudella kumppanilla on osuutensa itäisessä kumppanuudessa ja ne ovat sitten sitoutuneita tähän ainutlaatuisen puitteistoon. Me olemme edistyneet liikkuvuuden alalla ja viime vuoden huhtikuun jälkeen Moldova on jo saanut viisumivapauden Schengen-alueella ja lähes puoli miljoonaa ihmistä on pystynyt hyödyntämään sitä. Sekä Georgia että Ukraina ovat edistyneet hyvin, mitä tulee viisumivapautussääntöjen ehtojen täyttämiseen – Komission edistyskertomuksessa on todettu, että nämä maat voivat edistyä viisumivapautuskysymyksissä toisessa vaiheessa. Ja komissio valvoo tilannetta edelleen ja tekee kaikkensa tukeakseen niitä ja raportoi sitten edistyksestä vuoden 2015 loppuun mennessä valko kanssa käytävät neuvottelut viisumisopimuksesta ja palautussopimuksesta ja liikkuvuuskumppanuuden käynnistäminen kesäkuussa ovat tulossa. Haluaisin korostaa, että Riikan itäisen kumppanuuden huippukokous tapahtuu nyt uudessa geopoliittisessa ympäristössä, jossa rajoja on väkivallalla muutettu ja kumppanit ja myöskin jäsenvaltiot ovat joutuneet valtavan paineen kohteeksi. Haluaisin vielä kerran korostaa, että me emme ajattele tätä nollasummapeliä, mitä tulee valtapiiriajatteluun tai pakottamisen käyttöön. Ja haluan tehdä selväksi sen, että ei itäinen kumppanuus eivätkä kahdenväliset suhteet EUn ja sen kumppaneiden välillä ole koskaan, eivätkä koskaan tule olemaan suunnattuja ketään kolmatta osapuolta vastaan. Mutta myöskin haluan tehdä selväksi, että EU tukee kumppaneitaan, jotta ne voivat tehdä vapaita, itsenäisiä päätöksiä ulko- ja kauppasuhteistaan. Me haluamme nyt vahvistaa sitoumuksemme itäiseen kumppanuuteen ja Riikan huippukokouksessa voidaan myöskin kuulla sitten kumppaneidemme näkemyksiä Euroopan naapuruuspolitiikan tulevaisuudesta. Me haluamme varmistaa, että kun uudistamme politiikkaamme tulevaisuutta silmällä pitäen, olemme kuunnelleet kumppaneitamme ja ottaneet niiden näkemykset täysimittaisesti huomioon. Puhemies, arvoisat jäsenet, Haluaisin vielä todeta, että me tarjoamme Itä-Euroopan kumppaneille todellista kumppanuutta. Me emme pakota niitä tekemään mitään valintoja. Me haluamme erittää kahdenvälisiä suhteita ja meidän täytyy vahvistaa niitä ja ottaa huomioon kunkin kumppanin kunnianhimot ja tarpeet. Kumppanimaiden hallitusten sitoutuminen on tärkeää, jotta pystytään toteuttamaan tarpeellisia uudistuksia. Kuitenkaan mikään hallitus ei pysty tällaisessa tehtävässä onnistumaan ilman kansalaisten tukea, ja onnistuneet muutokset ovat ainoastaan mahdollisia, mikäli niillä on koko yhteiskunnan tuki. Uudistusten avulla voidaan vahvistaa kansallista päätöksentekoa. Paikallisviranomaiset, parlamentin jäsenet, myöskin Euroopan parlamentti, liiketoimintamaailma ja kansalaisyhteiskunta ovat erittäin tärkeässä roolissa itäisessä kumppanuudessa. Näin ollen me luotamme Euroopan parlamentin tukeen, jotta voimme tukea kumppaneitamme, jotta saadaan aikaan muutoksia, joita niiden kansalaiset ansaitsevat. Kiitos. Thank you. Kiitoksia ministerille. Nyt on vastaus herra Kellille ja kaikille muillekin, jotka haluavat. Minä sallin lopussa yhden Catch the Eye-puheenvuoron kutakin poliittista ryhmää kohti ja sinisiä kortteja otetaan sen mukaan, miten keskustelu etenee ja minä voin olla myös sallimatta sinisiä kortteja, enkä sinisiä kortteja ei oteta keltään niitä, jotka ovat puhujalistalla mukana. No niin, ensimmäinen puhuja EPPltä, Jarsari Sulski, kaksi minuuttia. Mrs. Mrs. Vice President. Rouva varapuhemies, ensimmäiset kaksi lausetta eivät kuulu puheaikaan, niin mielestäni on valitettavaa, että Euroopan komission tuoli on tyhjänä näin tärkeän keskustelun aikana. Tämä lähettää viestin eh, siitä, kuinka paljon komissio osoittaa huomiota, ja jos näin todellakin on, pahoittelen Riian puolesta, nyt aikana alkaa. Tämä politiikka on hyvin suunniteltua strategisesti tärkeää politiikkaa, jota Euroopan unioni kipeästi tarvitsee sen vaikutukset talouteen, vaurauteen ja turvallisuuteen ovat suuret ja myös siksi, että Euroopan unioni ennen kaikkea haluaa rauhaa. Tämä on myöskin tarpeen naapureillemme, eh, jotka seuraavat eurooppalaista mallia läheisesti. Kumppanuusohjelma on työ, joka on yhä käynnissä ja me tulemme jatkamaan sitä tarpeellisin muutoksin ja vahvistuksin. On tehty pyrkimyksiä häiritä itäistä naapurustopolitiikkaa. Venäjä pyrki estämään Vilnassa Ukrainan Ukrainaa allekirjoittamasta sopimuksia. Euromaiden liike oli selkeä merkki siitä, että kansa halusi noudattaa eurooppalaisia arvoja. Nyt Venäjä lähti kuitenkin sotaan tätä päätöstä vastaan. Venäjä kuitenkin tulee epäonnistumaan, jos yrittää jarruttamaan itäistä kumppanuutta ja vapaiden kansojen määräämisoikeutta. Me emme tule peräytymään Riassa, tulemme jatkamaan itäisen naapurustopolitiikamme linjoilla. Jos joku pyrkii jarruttamaan, on kaksi mahdollisuutta. Joko peräytyä tai kaksinkertaistaa etenemispyrkimykset. Tämä jälkimmäinen on meidän valintamme sillä kumppanimme vahvasti näin toivovat. Ja toisekseen siksi, että se on Euroopan perustavan luontuisten intressien ja arvojen mukaista. Ja kolmannekseen, ellemme me vapautta ja demokratiaa alueellamme puolusta, oma vapautemme, vaurautemme ja demokratiamme on vaarassa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Sarisvolski. Ja nyt on jo siininen korte herra Vansa Liikalta mutta en hyväksy sitä, koska aluksi sanoin, että hyväksyn sinisiä kortteja vain, jos se tulee sellaiselta, joka ei ole puhujalistalla. Niin meillä olemme puoli tuntia jäljessä aikataulusta. Se on, se on liikka, että olette minun puhujalistallani myöhemmin vuorossa. Seuraavaksi Fleckenstein sosiaalidemokraattien ryhmästä. Äh, Nyt Fleckenstein, kaksi minuuttia, olkaa hyvä puhemies, hyvät kollegat. Itäinen kumppanuus, sillä on pieni tavoite. Se tarjoaa EUn naapureille puitteet poliittiselle ja taloudelliselle yhteistyölle. Se mahdollistaa intensiiviset kauppasuhteet ja suurempaa yhteiskunnallista vaihtoa. Itäinen kumppanuus on tarjous, joka, joka mahdollistaa tiivin yhteistyön niiden naapurien kanssa, jotka eivät ole äh, liittymässä EU-jäseniksi. Eli puhutaan edelleenkin hyvästä yhteistyöstä Armenian, Azerbaidsanin kanssa ja tältä kannalta tarkastellen mikään ei estä sitä, mikäli mikäli sitten liittäneen sopimus äh, hylätään, mutta siinäkin tapauksessa ulkomaankauppa ja suhteet, niin ne täytyy perustua meidän arvoihimme. On hyödyllistä, että komissio on tarkastelemassa naapuruuspolitiikkaa ja kun ajatellaan näitä valtavia turvallisuuspoliittisia vaatimuksia täällä naapurustossa, osittain Sarjus Volskikin niihin puuttui, ja tällä hetkellä nimenomaan Ukrainassa, niin siitä huolimatta ei ole oikea hetke, hetki muuttaa taloudellisesti nykyistä politiikkaa, mutta Riikan huikkokokous, sen täytyy antaa selkeä signaali, että EU ja sen yhteistyö itäisten kumppanien kanssa, se, sitä ei pidä pelastaa parantaa, vaan sitä pitää tehostaa. Enemmän solidarisuutta kyllä, mutta myös enemmän tehokkuutta konkreettisissa tapauksissa yksittäisten kumppaneiden kanssa on nyt korkea aika myös muistaa itäisen kumppanuuden vahvuudet, konkreettiset tarjoukset, ja jolla vahvistetaan valtiollisia instituutioita, demokraattisia uudistuksia, parempaa alueellista yhteistyötä ja lopuksi vielä Georgian presidentti äskettäin ulkoasianvalikunnassa sanoi, että itäinen kumppanuus on hyvä, tärkeää yhteistyötä sekä maille idässä kuin lännessäkin. Tämä pitäisi ainakin keskipitkällä aikavälillä muistaa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi. Ensin ryhmän puolesta Richard Zielinski, minuutti. Eh, dank u wel. Ehm, collega's, ikzelf, ik ben er... E- Kiitoksia, kollegat. Tämä teksti, joka liittyy itäiseen kumppanuuteen, joka on hyväksytty jäsenvaltiossa, on kyllä pettymys. Kaikissa näissä hienoissa julistuksissa, joka liittyy eurooppalaiseen solidaarisuuteen ja arvojen puolustamiseen, niin se on enää pelkkä karikatyyri. Siellä ei ole strategiaa, ei kunnianhimoa, vaikkakin juuri tällainen strategia olisi nyt aivan tarpeellinen. Venäjä on painostanut maita Riikassa Ukraina ja Georgia ja Moldova esimerkiksi. Ja meillä on nyt edessämme geopoliittinen haaste, joka on valtava. Tässä ei ole mitenkään tuomittu näiden venäläisten joukkojen sijoittamista Euroopan itärajoille, eikä myöskään ole kritisoitu sen läsnäoloa Ukrainassa, mm. vaan päinvastoin tässä kehotetaan, että Venäjän pitäisi määritellä näitä kauppakysymyksiä Ukrainan kanssa. Viime viikolla olin Itä-Ukrainassa ja näimme, millaisia tuhoisia seuraamuksia Venäjän hyökkäyksellä on ollut. Ja ne, siellä oli perheitä, jotka ovat tulituksen kohteina. Esimerkiksi siellä oli yksi ammuksen, venäläisen ammuksen osa, joka oli tuhonnut yhden perheen talon. Se on tuhonnut koko maan. Siellä nyt imetään kansalaisten verta, ei pelkästään taloudellisesti, vaan myöskin psykologisesti. Ukrainalaiset ovat väsyneitä ja pettyneitä, ja tässä on vaadittu ihmisiltä uhrauksia, mutta heidän täytyy tietää, että saavat sitten palkinnon jossain vaiheessa näistä uhrauksista. Mutta nyt siellä on vallalla tappiomieliala ja pettymys, ja me emme saa menettää näitä ihmisiä EUn täytyy olla rohkea ja meidän täytyy antaa eurooppalaisia tulevaisuuden näkymiä Ukrainalle ja Georgialle. Ja meidän täytyy anna niillä kunnollinen aikataulu, mitä tulee viisumin vapauttamisohjelmaan. Kiitos edustaja Davis Mekker. Seuraavaksi liberaalien puolesta Petras Austrovicius, kaksi minuuttia. President, minister puhemies, hyvä ministeri, itäinen kumppanuus käynnistettiin viisi vuotta sitten esimerkkinä Euroopan unionin todellisesta toiminnasta. Huolimatta vaikeuksista ja avoimista hyökkäyksistä itäinen kumppanuus on jotakin, mistä meidän pitäisi olla ylpeitä. ALDE-ryhmä tukee itäisen kumppanuuden politiikkaa täysin, sillä se edustaa hyvin tehokasta demokraattiseen muutokseen kannustamista ja rakenneuudistuksiin kannustamista itäisen kumppanuuden naapurustomaissa seurauksena kolme maata, Georgia, Moldova ja Ukraina, on otettu assosiaation tielle. Tiedämme kaikki, mikä hinta on ollut niiden valinnalle. Ennalta näkemätön taloudellinen, sotilaallinen ja poliittinen propaganda ja painostus on kohdistunut niihin. Hyvät kollegat, olemme saaneet Euroopan unionin valtionpäämiehiltä avoimen kirjeen liittyen Riian huippukokoukseen. Tämän kirjeen ovat 98 tämän talon edustajaa allekirjoittaneet uskomme, että Rian huippukokouksessa pitäisi toimia tehokkaasti solidaarisuuden hengessä, jotta voimme tukea kumppaneitamme. Ensinnäkin vetoamme Euroopan unionin päämiehiin, jotka kokoontuvat Riassa, jotta ne tunnustaisivat Georgian, Moldovan ja Ukrainan tulevaisuuden roolin ja selventäisivät mitkä vaatimukset niiden tiellä ovat. Ne pitää selventää nyt eikä myöhemmin. Ja pyydämme, että Riassa laajennettaisiin Georgian ja Ukrainan kansalaisten osalta viisumivapautuksia niin, että loisimme selkeitä aikarajoja toivottavasti jo tämän vuoden aikana viisumivapautuksen suhteen. Hyvät kollegat, politiikka Venäjää kohteen on epä onnistunut, kaikki pahoittelevat sitä ja nyt meidän on aika saada itäisen kumppanuuden alueella positiivisia muutoksia aikaan. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi QE-ryhmän puolesta. Herra Helmut Scholz, puolitoista minuuttia. Puhemies, rouva ministeri, siinä huomenna Riikassa alkava itäisen kumppanin huippukokous tulee olemaan ristiriitojen huippukokous. Sen osoittavat jo ilmoitukset ennen huippukokouksesta, jolloin on, on puhuttu eri, erityisistä suhteista saman aikaan nykyisen sopimu, politiikan jatkamisesta riippumatta kumppaneista. Ja ja tässä olen samalla viittaa myös komission poissaoloa. Ristiriitaisuudet kuvailevat myös näitä tämän huippukokouksen painopisteitä. Oikeusvaltion periaatteet kyllä, mutta voidaan kysyä, mitä EU tekee konkreettisesti, jotta että esimerkiksi Moldovassa ei saada kuitenkaan korruptoituneita pääministeriä pois. On, on kuitenkin kysymys meidän perusarvoista. Kuitenkin kaksi kolmessa ukrainalaisista vastaa äskeisten Kallupin kysy- mukaan, tulosta mukaan, että Kiovan hallitus ei ole Maidanin jälkeen ryhtynyt kuitenkaan niihin tarpeellisiin uudistuksiin. Nämä ovat niitä realiteetteja, joiden valossa tätä huippakokousta täytyy mitata. Lisärealiteetti on se ihmisoikeudet ja demokratia. Niillä voi mennä huonosti, jos sosiaalisia oikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta alun, alun pitää jättää pois ulko, Työttömyys on vajaa 20 prosenttia Armeniassa Georgiassa, nuorten kohdalla se on paljon korkeammalla ja, ja naiset, naiset ovat vähän työissä, esimerkiksi Moldovassa, ja se osoittaa valtavaa muutostarpeita näissä maissa – Näitä kysymyksiä täytyy esittää ja meidän siis parlamentin neuvosto ja komission, koska on kysymyksessä enemmän kuin geopolitiikka, on kysymys yhteistä politiikasta ja sen pohjalta tehtävästä kehityksestä. Kiitos. Kiitos sitten vihreiden ja äh, puolesta Thomas Mesels, kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Uh, Madam Minister, dear colleagues. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä ministeri, hyvät kollegat, jos meillä on yhteisessä ulkopolitiikassamme sellaisen politiikan ala, jota pitäisi kipeästi uudelleen arvioida. Kyseessä on naapuristopolitiikka ja erityisesti itäinen kumppanuuspolitiikka. Verrattuna sen alkuperäisiin päämääriin ja tehtäviin se ei ole lainkaan onnistunut. Siksi ryhmämme pyytää äm, ottaa komission ja sen Haanin uudelleenarviointiprosessin lämpimästi vastaan ja arvioi jo tehtyä erillistäminen on ollut tämän uudistamisen avainsanoja, ja se on väistämätöntä itäisen kumppanuuden alueella. Kuitenkin emme saa unohtaa, että kolme maata on allekirjoittanut assosiaatiosopimuksen ja sopimusten mukaisesti ne ovat saattaneet taloutensa samoille linjoille Euroopan unionin kanssa. Niille pitäisi tarjota ennen kaikkea uskottava eurooppalainen visio. Meidän pitäisi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tukea niitä niissä kuluissa, jotka ovat näissä lähentymisissä syntyneet. Ja pitää ottaa huomioon myöskin se, että meidän pitäisi voida harjoittaa vähemmän vähemmästä politiikkaa. Tämä enemmän enemmästä politiikka, joka vastaa 20 prosenttia tällä hetkellä assosiaatio Äh, maiden osaltahan on vaimassa. Meidän täytyy äh, antaa riittävää taloudellista tukea assosiaatiomaille. Nämä eteläisen ja itäisen naapuruston kaksi miljardia vuosittain eivät ole kunnianhimoista eivätkä riittävää politiikkaa. Meidän pitäisi uudelleen arvioida aivan varmasti tulevassa puolivälin arvioinnissa tätä summaa. Me tarvitsemme uskottavaa sitoumusta sekä etäisen, eteläisen että itäisen kumppanuusalueemme maiden osalta. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi EFDDn e puolesta edustaja Castaldo minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Meillä on pian tämä tärkeä konferenssi, joka liittyy itäiseen kumppanuuteen, ja olen samaa mieltä siitä, että on ikävää, että komission paikat ovat tyhjiä. Tämä nyt ei näköjään ole heille mikään tärkeä kysymys. No, tämä konferenssi on nyt lähestymässä, ja voin sanoa, että on ihan oikein kaikille maille, jotka täyttävät Kööpenhaminan kriteerit. Niillä on Euroopan näkemyksen edessään, mutta monet maat kärsivät korruptiosta ja oikeusjärjestelmän ongelmista. Nämä ovat hyvin vaikeita ongelmia, joihin täytyy puuttua. Meidän täytyy ehdottomasti puuttua rahoitukseen, joka liittyy vuosittain näiden yhteistyömaiden hyväksi ja meidän täytyy miettiä myöskin aseita, jotka eivät varmaan kansalaisille ole tärkein kysymys. Eli toivottavasti tässä huippukokouksessa pystytään puhumaan näistä asioista. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten sitoutumattomista Korvi Mikki, minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Kun te aloititte tämän kysymyksen, jonkun olisi, keskustelun jonkun olisi pitänyt tehdä jotakin, sillä välillä saatamme olla järkyttyneitä vastapuolen käyttöydestä. käytöksestä. Tiedämme Boris Jemsovin tapauksesta Venäjältä, mutta kukaan ei tiedä, että on paljon turvallisempaa olla oppositiopoliitikko Moskovassa kuin Kievissä. Ukrainassa viime viikkoina esimerkiksi oli Kalasmirov, Aleksandr Kodosamko, Olga Moravo, Michael Zaksitsov, ja monia muita unkarilaisia gagauseja ja muita on joutunut vaikeuksiin. Fasistinen intressi Euroopan unionissa on kiinnostunut Ukrainasta, mutta tämä on nyt todellinen tilanne. Kiitos. Kiitoksia nyt ryhmien edustajien kierroksen jälkeen on vuodossa edustaja Preeda, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Itäisessä kumppanuudessa on jotain kummallista nyt. Ennen Vilnaa marraskuussa 2013 puhuttiin jo epäonnistumisesta huippukokouksen osalta. Ja nyt saattaa olla sama asenne, koska jotkut nyt jo etukäteen puhuvat epäonnistumisesta. Mutta nythän me tiedämme, että villanhuuhtokokous ei ollut epäonnistuminen, jos nyt katsotaan, mitä siellä saatiin aikaan. Eli mitä nyt on tapahtunut kahden vuoden aikana. Esimerkiksi nämä assosiaatiosopimukset allekirjoitettiin, helpotuksia on myönnetty, eli kaikenlaista edistystä on tapahtunut. No tietysti me kaikki tiedämme, että yhteiskunnat, jotka liittyvät tähän itäiseen kumppanuuteen, ovat saaneet lupauksia tai viestin sitoumuksen tulevaisuuden suhteen. Eli tämän meidän vahvuutemme. Meidän täytyy puhua tulevaisuudesta. Meidän täytyy määritellä poliittinen ihanne Euroopalle näiden itäisen kumppanuuden maiden suhteen, koska muuten me emme pysty kestämään tätä pessimismiä tai tätä itsestigmatisointia, venäläisen propagandan suhteen, joka haluaa nähdä tämän kumppanuuden Moskovan vastaisena. Ja tässä asiassa meidän täytyy olla rohkeita, meidän täytyy olla sitoutuneita ja meidän täytyy olla hyvin selkeitä sen suhteen, millainen eurooppalainen tulevaisuus näillä itäisen kumppanuuden mailla on. Koska olisi harmi, jos olisimme nyt vähän vaatimattomampia ehdotuksissamme kuin kaksi vuotta sitten tai neljä vuotta sitten Varsovassa. Kiitos. Voilà. No niin, seuraava puhuja on edustaja Pikula, äh, minuutti. se... Kiitoksia. Kiitoksia, rouva puhemies. Me emme saa aliarvioida tulevaa huippukokouksen tärkeyttä, ottaen huomioon Venäjän toiminnan, eh, Krimin liittämisen Venäjään ja aggressiivisen toiminnan Ukrainassa. Kuitenkin tilanne ei ole lupaava. Eh, tämä julkilausuma on paljon heikompi kuin Vilnassa vuonna 2013, vaikka Georgia, Moldova ja Ukraina ovat assosiaatiosopimukset tällä välin allekirjoittaneetkin. Eli me halua väärää toivoa tarjota. Meidän pitäisi arvioida sitä, minkälaisia mahdollisuuksia viisumin vapauttamisen suhteen on. Kumppaneitamme ei saa jättää yksin tämän paineen alle. Meidän pitää tukea heitä sen sijaan, että vain seuraisimme tilannetta. Huippukokouks on ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa, kuinka sitoutunut Euroopan unioni on naapuristopolitiikkaansa. politiikkaansa meidän on aika arvioida, kuinka paljon Euroopan unioni ja Venäjä pystyvät toimimaan kumppaneina ja kuinka paljon ne ovat toisiaan vastassa. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Karski, minuutti. Puhemies. No täytyy sanoa, että olemme aika kammotuossa tilanteessa. Korkea edustaja puhuu itäisestä kumppanuudesta ja komissio loistaa poissaolollaan. Tämä huippukokous on erittäin tärkeä, ehkä tärkein itäisen kampanjoiden historiassa. Me puhumme kumppanimaista, liitännäissopimuksista EUn kanssa, ja, nyt, ja, ja joilla on vaikeuksia. Nyt meillä on EU, joka yrittää tasapainottaa sitten ristikkäiset edut. Teksti, joka hyväksyttäisiin huippukokouksessa, sen pitäisi olla aika tiukka. Meidän pitäisi vahvistaa, että näillä kumppanimailla on eurooppalainen tulevaisuus. Meidän pitäisi julistaa, että kun 2016 saadaan viisumivapaa liikenne äh, georgialaisille, pitää, meidän pitää puhua asioista oikealla nimellä, puhua Venäjän hyökkäyksestä hyökkäyksenä. Ja sitten alueiden hankintat ovat hankintoja muuten tavan pelkästään vaan ajetaan vaan Venäjän pussiin. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Urmas Paet, minuutti. Suur tänu. Loomulikult. Kiitoksia. Itäisen kumppanuuden politiikka on todella hyvin tärkeä, se on selvää. Mutta kuitenkin meidän täytyy olla kriittisiä tämän huomisen huippukokouksen suhteen huippukokouksessa pitäisi tukea Georgiaa, Ukraina ja Moldovaa, mutta kaikki viittaa siihen, että tästä, näistä asioista vain puhutaan, mutta mitään kunnollista tulosta ei saada aikaan. On surullista, että EU ei tee päätöksiä, jotta voitaisiin poistaa viisumipakko ukrainalaisilta. Ukrainan yhteiskunta nyt epätoivoisesti tarvitsee hyviä uutisia. Ja on aika noloa, että EU ei pysty vahvistamaan sitä, että EUlla on paikka Euroopassa tulevaisuudessa. Jotkut jäsenvaltiot nyt yrittävät olla innokkaita Ukrainan tulevaisuuden suhteen, mutta kahdeksan jäsenvaltiota ei ole allekirjoittanut assosiaatiosopimusta. Toivottavasti EU nyt ryhdistäytyy ja tekee se, mikä on tarpeen tulevina viikkoina. Kiitoksia. Seuraavaksi Edustaja Ransson, minuutti. Děkuji, paní předsedající. Eh, východní partnerství... Puhemies, itäinen kumppanuus oli hyvä ajatus. Ei, se oli upea, mieletön idea. E, komissio on vain tuhonnut sen. E, tekemällä siitä Amerikan vihamielisen politiikan ase Venäjää vastaan. Katsokaa Ukrainaa. 60 prosenttia inflaatio ja, ja kansallisessa keskuspankissa on teknisiä vikoja. Maidanin aukion tapahtumien jälkeen 46 ukrainalaista pankkia on kaatunut ja keskimääräiset palkat Ukrainassa ovat noin 40 euroa kuukaudessa. Amerikkalaiset sitten ö, toivat niin, että esimerkiksi Kerrin, Lavrovin ja Putinin tapaaminen Sotsissa on osoitus tässä. Meidän pitäisi lopettaa tämä hullu käyttäytyminen. Seuraava puhuja, edustaja Rope, minuutti. Hyvä puhemies. Tällä hetkellä Venäjä antaa ymmärtää, että se mitä Ukrainassa tapahtuu saattaa toistua muissa maissa, itäisen kumppanuuden maissa. Ottaen huomioon nämä uhkaukset, jotka ovat taloudellisia ja muita, Euroopan unionin täytyy olla vielä vahvempi. Meidän täytyy puhua todellisesta tuesta kumppanuusmaillemme tämä voisi olla molempia osapuolia hyödyttävää. Meidän täytyy paremmin tiedottaa kumppanuusmaille Euroopan unionin toimielimistä ja parlamentista ja lainsäädännöllisestä toiminnasta. Tästä syystä meidän täytyy myöskin rahoittaa näiden maiden journalistien toimintaa täällä Strasbourgissa ja Brysselissä ja rahoittaa myöskin projekteja, jotka parantavat tiedottamista. Me puhumme kumppanuusmaiden uudistuksesta. Näiden uudistusten pitää olla kyseisten maiden kansalaisten todellinen päämäärä. Meidän pitää pystyä välittämään ajattelutapamme näihin maihin. Kiitos. Kiitoksia sitten, Rich, puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitoksia. Huomenna on tämä huippukokous ja puhuitte näistä saavutuksista, joita on saatu aikaan esimerkiksi Ukrainan suhteen. No, tässä nyt menestys on aika oudolla tavalla määritelty, jos katsotaan, missä kunnossa tämä maa nyt on. Me tietysti olemme sympaattisia näiden ihmisten kärsimysten suhteen. Ja Venäjä haluaa nyt valtapiirinsä yhä enemmän maita, ja mitään rajoja ei näytä enää olevan. Ja vaikka tiedetään, että nyt on tätä valtapiiriajattelua, jota Venäjä harrastaa, ja tiedetään tämä tilanne, tiedetään, että vaara on yhä epävakaampaa, niin tämä on nyt aika vaarallista toimintaa. Vähän tuntuu siltä, että tämä on se niin kuin Star Trekia. Siellähän on Borg-vihollinen, ja ne similoivat kaiken samanlaisiksi. He ottavat kaikki valtapiiriinsä ja tekevät kaikista samanlaisia, ja se on heidän ainoa olemassa olevan tarkoituksensa. Ja mitä enemmän olen täällä, niin sitä enemmän minusta tuntuu, että tämä on yksi versio tästä. Eli tässä vain jatkuu ja kasvaa, ja tämä täytyy loppua. Täytyy nyt katsoa vain, mitä tapahtuu. Eli olen kyllä epätoivoinen, kun kuulen näistä asioista, ja toivottavasti mitään huonoa ei sitten koidu tästä huippukokouksesta. And, uh... Kiitoksia. Sitten Jyrki, halusitte sinisen kortin, mutta te olette puhujalistalla mukana. Näin ollen te ette saa esittää sinistä korttia. Voitte puhua myöhemmin omalla vuorollani. Sitten seuraavaksi Soltan Palsto, minuutti. Kiitoksia puhemies. Itäinen kumppanuus niin. Se on jotain sellaista, minkä me olemme käynnistäneet, jotta myös voisimme tehdä vissin rajauksen Venäjän toimintaa, mutta meidän täytyy toimia varvaisesti. Ja jos on hallituksia noissa maissa, jotka eivät toimi hyvin, niin silloin täytyy olla varovainen. Ja yksi asia on varma, on olemassa tämä tuki USA-taholta on erilaisia toimenpiteitä, joihin on ryhdytty, mutta osittain näissä maissa myös vähemmistöjä sorretaan ja heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta. Näissä maissa tapahtuu paljon, joka todellakin on ristiriidassa meidän ervojemme kanssa. Ja nyt kun ajatellaan, e- e- jos lähestytään EUta, niin silloin täytyy tietenkin tehdä päätös ja meidän täytyisi todellakin osa, käyttää selvää kieltä. Seuraava puhuja on Andrei Plenkovic, puolitoista minuuttia. Hvala lijepa, gospođo podpredsjednice Lunaček. Večerašnja rasprava... Kiitoksia, puhemies Lunaček. Tämä keskustelu tällä viikolla tapahtuvasta itäisen kumppanuuden huippukokouksesta Riassa on erittäin tärkeä osa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa ja tärkeä viesti, jonka lähetämme kuudelle naapurustoalueemme maalle, erityisesti näille viidelle maalle, siis pois lukien Valko-Venäjä. Niillä on melkoisen erilainen tilanne nyt kuin ennen Vilnan huippukokousta. Meidän pitäisi sanoa, että olemme valmiita palkitsemaan niiden edistystä tiellä kohti mm, Eurooppaa, erityisesti Georgia, Moldova ja Ukrainaa. Meidän täytyy vastata niiden ponnistuksiin ja tehdä kaikki mahdollinen, kaikki mihin pystymme. Taloudellinen tuki, toimielinten rakentaminen, erityisesti oikeuslaitoksen uudistamiselle suunnattu tuki, korruptiovastainen taistelu, näiden asioiden pitäisi olla meidän prioriteettejamme, kun me annamme varoja. Ja meidän pitää lähettää oikea viesti näille maille, erityisesti viisumivapautusten suhteen. Se on hyvin tärkeää näiden maiden kansalaisille. Kaikki ne viestit, joita olemme antaneet eh, viime vuosina on kuultu ja on hyvin tärkeää, että me emme petä nyt odotuksia. Kaikilla näillä kumppaneilla on oikeus tehdä vapaasti omat eh, päätöksensä ja niiden pitää saada meidän tukeamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Viktor Postinaaro, kaksi minuuttia. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia puhemies. Ministeri, edellisen itäisen kumppanuuden Villan jälkeen monet asiat ovat muuttuneet – itäisten, itäisissä kumppanimaissa, erityisesti niissä, jotka ovat allekirjoittaneet assosiaatiosopimuksen EUn kanssa. Siellä nyt on yhä enemmän ulkoista painetta. Ukrainassa tämä ulkoinen paine on erittäin vakavaa. Siellä on venäläisiä joukkoja, jotka viettävät lomaansa Itä-Ukrainassa panssariajoneuvoissa. EUn pitäisi itäisille kumppaneille olla luotettava kumppani, joka tukee niitä, auttaa niitä, kun ne yrittävät toteuttaa uudistuksia, mutta myöskin tunnustaa niiden edistyksen silloin, kun sellaista on tapahtunut. Jos kunnianhimo ei ole riikassa, niin silloin se vaikuttaa kielteisesti Eurooppaan ja itäisiin kumppaneihimme. Sekä komission että jäsenvaltioiden on varmistettava, että Riikan huippukouksesta lähetetään myönteisiä viestejä itäisille kumppaneille – Siis minulla on kaksi minuuttia, eikö? Niin, kiitos. EU ei saa tukahduttaa kumppanien toiveita ja kansalaisten toiveita, vaan meidän pitää palkita heidät ponnisteluista ja osoittaa, että tie Eurooppaan on avoin yhä enemmän ja heille pitää antaa mahdollisuuksia, jotka voivat olla vastapaivona Venäjän propagandan paineille. Eli tämä on nyt tärkeä askel, eli viisumivapaus Georgialle ja Ukrainalle. Meidän pitää antaa lupauksia, jotka voidaan toteuttaa sen mukaisesti, millaista edistystä maissa on tapahtunut. Tämä on ensimmäinen tärkeä merkki siitä, että heidän tulevaisuutensa on Euroopassa ja meidän täytyy taistella tämän puolesta. Ja olen ehdottomasti samaa mieltä ja tuen tätä kirjettä, jonka Austrevicius on laatinut. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kosmos Lutovski, minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan kumppanuusyhteistyö huippukokous on mahdollisuus EUlle lopettaa teeskentely, mitä se on tehnyt itäisessä politiikassa, vaan lähteä tuomasta toimeen. Mitä nyt tapahtuu Ukrainassa? Nyt jos Venäjän sotilastoimit eivät ole riittävä virike tehdä jotakin meidän kumppaneillemme Itä-Euroopassa, niin sitten mikään ei sitten saa meitä aktivoitumaan. Ukraina on oikeastaan agendan ihan kärkipäässä. Siellä on kaos, sieltä uhkaa vararikko, ja, ja tämä Venäjän toiminta tuhoaa tuon maan ja se, se meidän tuo turvallisuusarkkitehtori kaatuu meidän ovemme kynnyksellä. Todellinen EU-jäsenyyden näkyvyys ja taloudellinen apu ja apu Ukrainan laitoksille, viisa, viisumikysymykset, kaikki täytyy hoitaa huippukokouksessa. Ei ole kysymys pelkästään Ukrainan kansalaisista, vaan on kysymys moldovalaisista ja georgialaisista Venäjän voima on meidän heikkoutemme ja vastain päinvastoin meidän täytyy pysyä tiukkoina, mutta näen, että komissio ei ole päivättänyt edes paikalle. Ja sitten eh, herra Ivo Weigel, Ivo Weigel, minuutti. Spoštovana podpredsednica, mislim da mi... Kiitoksia, rouva puhemies. Uskon, että te otatte nyt minulta puheenvuoron pois, sillä on vaikea jotakin näin monimutkaista ilmaista lyhyesti ja tiiviisti. Itäinen kumppanuus ja välimeriunioni ovat Euroopan unionin politiikan innovaatioita ja ne eivät ole saaneet kovinkaan paljon menestystä, siksi niistä puhutaan tällä hetkellä. Me puhumme tarpeesta uudelleen arvioida nämä kaksi organisaatiota, jotka ovat joutuneet eh, erilaisten kahdenvälisten ongelmien panttivangiksi ja geopoliittisten intressien vangiksi. Mutta kun puhumme yhteisten arvojen kentän laajentamisesta, meidän pitää myöskin jatkaa työtämme tässä osassa maailmaa. Olen vakuuttunut siitä, että jos kumppanuuksia pohdittaisiin. Tällä tavalla Ukrainan sotaa ei ehkä olisi puhjennutkaan ja päätän sanani tähän. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kousuber, minuutti. Kiitoksia. Itäinen kumppanuus ei ole meidän mieleemme. Nämä assosiaatiosopimukset, vapaa-kauppasopimukset ovat poliittisen valvonnan välineitä jotka ovat hyvin epätasa-arvoisia. Eteläisissä maissa tiedämme, mitä tämä tarkoittaa. Enemmän velkaa, enemmän teollisuuden poistumista, enemmän alistumista. Tässä me olemme nyt tukeneet vallan siirtymistä ja epävakautta ja sotaa. Ja me nyt edelleen pahennamme tilannetta. Me luomme uusia välineitä, jotka ovat hyvin aggressiivisia. Mutta lisäksi tässä on tämä sana hybridisota, jota sitten käytetään, kun puhutaan Kreikan suhteista Venäjään. Ja tässä hyökätään tiedotusvälineitä vastaan. Ja tässä sitten halutaan toimia Yhdysvaltojen mieliksi. Sehän on ykköskumppanimme. Ja meillä on yhä vähemmän todella riippumatonta ja yhtenäistä Eurooppaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten äh, Rova minuutti. Yeah. Kiitos puhemies. En ole kuitenkaan samaa mieltä tästä optimismista. Itäinen kumppanuus sen nykymuodossaan on la, laukaisee konflikteille ja tämän trendin pysäyttäminen edellyttää sitä, että että tehdään muutokset lähin suhteisiin Venäjän suuntaan ja tämä voisi vaikuttaa itäiseen kumppanuun. On, on, kohtalokas erehdys, mikä EU tekee, jos, miten se tulkitsee itäistä kumppanuutta, jota oletettiin ikään kuin Euroopan unionin laajentumiseksi. Kansalaisota Ukrainassa on myrkky tälle tilanteelle. Tänään 40 vuotta Helsingin loppuosiakirjan jälkeen on kiireinen tarve – perustaa uusi yhteinen turvallisuuskonferenssi. Se voitaisiin panna liikkeelle Riikan huippukokous, elleivät osanottajat siihen halusi. Äh, EUn rooli täytyy olla yhtenäinen eikä jakaja. Und nun Herr Jean-Luc Schaffhauser. Jean-Luc Schaffhauser, minuutti. Madame la Présidente, Madame la Puhemies, Mogherinin edustaja, nyt ennen Riikan huippukokousta meidän täytyy katsoa vähän itäistä kumppanuutta. Yksikään lupauksista ei ole tullut pidetyksi. Me halusimme luoda vauraiden aluetta Eurooppaan, joka on koostunut sekä idästä että lännestä, mutta aina kun maa on idän ja lännen välissä, niin silloin on asetettu kansoja toisiaan vastaan. Ja maiden pitää valita se, kuuluvatko länteen ja NATOon, se sitten kyse vaikka Georgiasta tai Ukrainasta. Ja nyt Ukrainassa on jo yli 10 000 ihmistä saanut surmansa. Ja sitten lisää yhteenottoja tulee, kun me tuemme tällaista sotaisaa politiikkaa. Tämän Euroopan eurooppalaisten etujen vastaista. No, Kerin ansiosta meillä nyt on hyvin realistista politiikkaa ja meidän täytyy unohtaa nyt tällaiset suunnitelmat. Suuri yhtenäinen Eurooppa on se, mihin meidän pitää pyrkiä. Kiitos. Seuraava puhuja on herra Tunne Kelam, minuut, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Riikan huippukokous, siitä ei saa tulla pienten poliittisten sitoumusten huippukokous, niin kuin eräät ennusteet ovat että on sanottu, että eräät jäsenvaltiot ovat halukkoita sitoutumaan mihinkään uusiin sopimuksiin tai lupauksiin. Eräät toiset näkevät tämän viimeisenä mahdollisuutena äh, pelastaa kumppanuus. Se, mitä me tarvitsemme, on se päinvastainen. EUn täytyy osoittaa, että se on äh, sitoutunut itäiseen kumppanuuteen ja se on vaikea tie kohti demokratiaa. Minä pidän näistä äh, Latvian äh, hallituksen julistuksista, että me tarvitsemme aitoa kumppanuutta ja toivon, että Latvia puheenjohtajamaana pystyy panemaan täytäntöön nämä Riikan päätökset. Olen yksi osanottajista, äh, jotka parlamentista lähtevät tähän kokoukseen. Haluankin toistaa vetoomuksen ensi vuodelle – viisumivapaa äh, järjestelmä kahden maan osalta Ukrainalle ja Georgialle ja sitten kunnon näköalat kolmannelle, kolmannelle maalle, jotka haluavat, ovat kiinnostuneita siitä. Meidän velvollisuutemme on myös taata, että nämä maat voivat vapaasti valita oman tiensä ja, ja tämä äh, ratkaisu täytyy räätälöidä paremmin, paremmin kunkin maan kohdalla, mutta mitä täytyy olla, että me emme saa luopua sitoumuksista. Nämä kansakunnat ovat tervetulleita Euroopan perheeseen paremmin, mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Andreis Mamikins minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät kollegat, kaikkein tärkein tehtävä tässä huippukokouksessa on vastata siihen kysymykseen, uudistammeko me kumppanuuden muotoa ja sisältöä vai tuleeko kumppanuus kuolemaan hitaasti. Näemme, minkälaisia sairauden merkkejä on ilmassa. Tuskin mitään vakavia päätöksiä tullaan tekemään, vaikka kumppanit odottavat tätä. On epätodennäköistä, että saamme viisumivapauden aikaan Georgian kanssa, vaikka se täyttää kaikki ehdot. Haluaisin tietää, miksi komissio ei ole tehnyt päätöksiä tämän asian suhteen aikaisemmin. Kyseessä on asenneongelma. Me olemme ylimielisiä, mutta emme huomaa sitä ongelmaa siinä, että Euroopan unioni haluaa esiintyä ikään kuin isona veljenä. Tämä on virhe. Kumppanimme odottavat, että voivat toimia tasapuolisesti kanssamme. Ellemme toimi näin, emme voi odottaa hyviä tuloksia itäisen kumppanuuden ohjelmasta. Kiitoksia. Seuraavaksi Jurek, samaten yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Koskaan ei pidä unohtaa, että kun vahvistamme riippumattomuutta entisissä Itäblokin maissa, silloin tässä yhteistyössä on järkeä. Etheridge puhui realismista ja siitä, että kunnioitamme Venäjän valtapiiriajattelua, mutta jos puhumme tällaista kieltä, niin silloin me heikennämme Euroopan moraalisuutta. Täällä parlamentissa ihmiset usein saarnaavat arvoistamme. Ehkä meidän pitäisi miettiä sitä, että Euroopan itäpuoliset maat, Ukraina ja Georgia, haluavat tuoda meille myöskin omia arvojaan, joka on hyödyksi meille. Kristinusko selvisi Neuvostoliiton tyrannian aikana vuosikausia, mutta onko se pantu mukaan päätöslauselmaan? Kiitoksia seuraava puhuja. Järvin Stetina, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät naiset herrat. Riikan huippukokous tulee olemaan mahdollisuus tehdä äh, säätöä EUn suhteisiin kuuteen kumppanuusmaahan. Toisaalta meidän täytyy antaa myös yksi EUn kanta tähän itäiseen kumppanuuteen. Mikä on tämä yhteinen nimittäjä? kolme on sodassa, Armenia taistelee Azerbaidsania vastaan, Ukraina on hybridisodassa Venäjän federaation kanssa. Ne kolme maata ovat osittain miehitettyjä, Georgia, Etelä-Ossetia ja Abhaasia, Moldova, Transnistria ja Ukrainassa osa maata. Ja sitten valko joka ei piilottele huoliaan omasta turvallisuudestaan. Yhteinen nimittäjä kaikissa tapauksissa on väkivalta, väkivaltainen imperialistinen politiikka, jota Venäjän federaatio ajaa. Minä vetoaisin komissioon, että kutsutaan asioita oikeilla nimillä Venäjä on julistanut hybridisodan Eurooppaa vastaan. Venäjä odottaa hybridisotaa itäisen kumppanin maita vastaan, jotka ovat ikään kuin irrottautumassa autokraattisesta Kremlin hallinnosta ja ovat kiinnostuneita Euroopan demokraattisista arvoista, on sanottu, että tapa auttaa Venäjä kertoa totuus. Ja Venäjä on jälleen muodostunut pahan valtakunnaksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Heber Tibor Zsanyi, minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Neuvoston edustaja puhui meille komissionkin nimissä ja uskon, että hän kertoi hyviä uutisia. Mitä me odotamme tässä? tästä Riian huippukokouksesta. Odotamme, että me tarttuisimme uudelleen toimiin, sillä meidän täytyy auttaa näitä maita, jotka ovat hyvin epävakaassa tilanteessa, mutta meidän täytyy ymmärtää, minkälainen ongelma on yhä olemassa. Eräät Euroopan unionin kumppanimaat, kuten Ukraina, ovat hyvin vaikeassa tilanteessa tähän maahan on hyökätty, se on osittain miehitetty ja tällaisessa tilanteessa meidän täytyy antaa vaihtoehto, uskottava vaihtoehto maalle. Meidän täytyy siis valmistautua tähän huippukokoukseen ja meidän täytyy valmistautua tämän tyyppisiin kriiseihin ja ongelmiin, jotka saattavat puhjeta meidän rajoillamme me emme saa jättää muita suuria valtoja ratkomaan näitä ongelmia. Meidän täytyy kantaa vastuumme. Kiitos. Kiitoksia. Sitten David McLeister, puolitoista minuuttia on vuorossa. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, selkeä poliittinen signaali tästä Riikan huippukokouksesta pitäisi kuulua niin, että Euroopan unioni panostaa tiiviiseen yhteistyöhön itäisen kumppanimaiden kanssa ja se jatkaa sitä sitoutuneesti. No, kun ajatellaan monet äh, aika oudet puheenvuorot, jotka olen kuullut tässä keskustelussa sekä äh, koko vasemmiston suulla, kuten myös oikeiston suulla, haluaisinkin vielä painottaa kerran sitä, että itäinen kumppanuus ei tarkoita sitä, että kumppanimaat äh, joutuvat tekemään valintaa Venäjän ja EUn välillä. Ei ole kysymys siitä joko tai, on pikemminkin kysymys siitä sekä että. Itäinen kumppanuus ei kohdistu ketään vastaan, ei Venäjää vastaan, ja itäisen maiden asia on päättää, missä määrin ne ovat yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. Eivät kaikki maat pysty, eivätkä halua samalla nopeudella ja samalla politiikan valinnalla lähestyvään Euroopan unionin. Siksi onkin kyse tässä yhteistyössä, että tehdään räätälöityjä konsepteille jokaiselle kuudesta maasta. Samanaikaisesti Euroopan unioni ei kuitenkaan saa väsähtää Euroopan arvojen, siis demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien, näitä arvoja täytyy korostaa. Sen pitäisi olla myös aiheena Riikan huippukokouksessa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Sitten on Rova Claire Moody seuraavana minuutti, mutta en näe häntä täällä juuri nyt. Seuraava puhuja onkin Edward Kukan puolitoista minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Tämänhetkinen tilanne rajojemme itäpuolella vaikuttaa palulta vanhaan valtapiiripolitiikkaan idän ja lännen välillä. Itäisen kumppanuuden käsite tässä tilanteessa on tärkeä puitteisto. Lopullinen tavoitteemme on saada enemmän demokratiaa, enemmän vaurautta ja naapurit, jotka ovat lähempänä EUta. Meidän täytyy palata näihin perusasioihin. Ja meidän täytyy selkeästi osoittaa, että olemme valmiita sitoutumaan poliittisesti naapureihimme. Meidän täytyy kaikkien olla tässä mukana ja voimme lähettää selkeän yhtenäisen kannustavan viestin huippukokouksen kautta. Ja toistan, naapuris, naapuruspolitiikan pitää olla poliittisempaa ja siinä pitää olla selkeitä ja rohkaisevia näkemyksiä naapureille ja meidän täytyy sitten seurata sanoja teoilla. Ja tämä koskee erityisesti niitä, jotka selkeästi ovat todenneet haluavansa liittyä EU-hun. He tarvitsevat meiltä merkkejä nyt enemmän kuin koskaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Randi Kristea, minuutti. Puhuessamme historiaa kirjoitetaan ja suuria muutoksia on käynnissä. Tulevina vuosina meidän pitäisi voida katsoa taaksepäin tähän hetkien vakaumuksella, että olemme toimineet oikein ja vastanneet oikein suuriin haasteisiin, joita Itä-Euroopassa puhkeaa. Minä eh, keskityn tässä naapurustoalueeseen. Meidän täytyy tehdä enemmän niiden eteen, joilla on konkreettisia eurooppalaisia toiveita, jotka ovat päättäneet lähteä eurooppalaiselle tielle luonnollisesti tarpeeksi konkreettisia toimia ei ole tehty, mutta Euroopan unionin pitäisi lähettää selkeä viesti Georgialle, Moldovalle ja Ukrainalle, että niiden Tulevaisuus on 28 jäsenmaan joukossa, kunhan ne osoittavat todellista sitoumusta assosiaatiosopimuksen uudistusagendalle. Me emme voi pyytää, että ne kierrosti tekisivät uudistuksia näkemättä mitään valoa tunnelin päässä. Niiden pitäisi olla vakavasti otettavia ehdokasmaita Euroopan unionille. Kiitoksia. Kiitoksia sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Zdrovjevski. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluan kiinnittää huomiota siihen, että politiikkamme suhteessa itäisiin kumppaneihin on aina ollut epäjohdonmukaista, naivia, ylös ja alaspäin menoa, soutamista ja huopaamista, ja olemme olleet tehottomia. Viimeisen viiden vuoden aikana me olemme kuitenkin menneet eteenpäin. Minusta me emme ole vieläkään ole riittävän johdonmukaisia. Me emme aina kykene tarjoamaan sitä, mitä meidän pitäisi tarjota. Mutta kaiken kaikkiaan uskon, että olemme oikealla tiellä. No, haluaisin eh, tässä vaiheessa todeta, että tässä itäisessä kumppanuudessa meidän täytyy tehdä ero yhtäältä kumppaneille, että mitä me tarjoamme kumppaneille, sen täytyy perustua niihin eroihin, joita on väistämättä olemassa niiden välillä, vaikka semminkin kun niitä on kuusi eri maata, on huomattavia eroja, jopa kulttuurieroja löytyy. Ja nyt kun aikaa on vähän käytettävissä, niin haluan vain vastata eräisiin kritiikin sanoihin, joita korkea edustaja on avoimesti lausunut tässä parlamentissa ja ilmeisesti on syytä sille, että hän on poissa. Danke, Herr. Kiitoksia, herra Zajewski. Teillä oli vielä 20 sekuntia aikaa, mutta mikä siinä köitäs vaan, että puhuitte nopeasti. Sitten, sitten Fransu siitä minuuttiin. Okay, Madam President. In fact, ladies Kiitoksia rouva puhemies. Itse asiassa hyvät äh, naisten herrat, äh, rouva Lukasevic sanoi, että Euroopan unioni tarjoaa näille kolmelle maalle äh, kumppanuutta. Valitettavasti me tarjoamme vähemmän kuin odotettiin. Me otamme askeleen taaksepäin verrattuna siihen, mitä edellisessä itäisen naapurusto alueen huippukokouksessa Vilnassa lupailtiin. Nämä maat tarvitsevat todellisia eurooppalaisia näkökulmia. Sitä ne etsivät. Ja valitettavasti tästä huippukokouksesta, joka huomenna alkaa, on tulossa tilanne, jossa nämä maat joutuvat jonkinlaiseksi puskurivaltioiksi. Tämä on tilanne, jossa niitä tarjotaan Venäjälle vetoan sen puolesta, että kaikki jäsenmaat ratifioisivat mahdollisimman nopeasti assosiaatiosopimukset ja Georgian, Moldovan ja Ukrainan osalta äh, myöskin syvälliset ja pitkälle menevät kauppasopimukset. Ne helpottavat taloudellista integraatiota. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Puolitoista minuuttia, rouva Suitsa. Kiitoksia. No, tilannehan on se, että olemme nyt täysin uudessa geopoliittisessa tilanteessa, jos ajatellaan tilannetta vielä ennen vuoden 2013 huippukokousta. Rajoja on siirretty väkivalloin, joissain jäsenvaltioissa on kovia paineita. Nämä kuusi valtiota, joista nyt puhutaan, ovat nyt erilaisissa tilanteissa. No ehkä kolme niistä ovat samankaltaisissa tilanteissa, mutta joka tapauksessa Muutoksia on tapahtunut vuoden 2013 jälkeen. EU pitäisi jatkaa samalla tiellä. Meidän pitää kuunnella kumppaneitamme. Ja kuten neuvoston edustaja totesi, meidän täytyy tarjota heille todellista täysimittaista kumppanuutta, koska se on ainoa tapa meille torjua Venäjää. Venäjä ei ole pystynyt estämään meitä tällä tiellä ja meidän täytyy jatkaa. Ehkä meidän ei pitäisi pitää Venäjää vihollisena, mutta he ovat kuitenkin vastustajiamme. Näiden valtioiden kansalaiset haluavat muutoksia, ja tästä syystä meidän täytyy olla sitkeitä, meidän täytyy tarjota heille eurooppalaisia tulevaisuuden näkymiä. Assosiaatiosopimuksia on allekirjoitettu ja se on saanut aikaan muutoksia ja me haluamme viime kädessä saada aikaan rauhaa ja siksi meidän täytyy olla sitkeitä. Ei tarvita nyt ainoastaan solidaarisuutta, vaan tiukkaa tukea. Kiitoksia. Sitten herra Mikael Gaaler, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä odotan sellaista huippukokouksen tulosta, joka johtaa, joka rohkaisisi kumppaneitamme, että että heillä olisi äh, eurooppalainen perspektiivi, mikäli Helsingin pyrkivät. Minun vaikutelmani on, että eräät haluavat äh, tällaisen perspektiivin, ja se ei ole mikään pakotus meidän puoleltamme, vaan tällainen perspektiivi voi mahdollistaa demokratian, vapauden ja oikeusvaltion periaatteet tuossa ähm, osassa Eurooppaa. Me kaikki tiedämme, miten tältä osin äh, on, mikälainen on Venäjän perspektiivi. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme saa piiloutua Vilnan julistuksen taakse, ja vuodelta 2012. Ja täytyy tehdä myös selväksi tämä Venäjän aggression että e- erityisesti ukrainalaiset, mutta myös georgialaiset ovat tämän saamassa, voivat toimittaa jotain konkreettista meille, joka ei maksa meille mitään, mutta joka on osa meidän sitoumuksia, meidän sympatiaamme. Ja tämä on minun mielestäni konkreettinen ja lyhyen aikavälin viisumivapautus, niin kuin eräässä kirjeessä tämä tuli mainittua muiden kollegojen taholta, ja uskonkin, että tällä tiellä me tässä huippukokouksessa voisimme esittää hyvin täsmälliset näkymät, jotta ihmiset aivan pystyvät kokemaan, että he ovat osa tätä vapaata Eurooppaa. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitos ja sitten seuraava puhuja, Laszlo Tökös, yksi minuutti. Tisztelt elnök asszony, a krimi félsziget elcsatolása és az orosz-ukrán háború. Krimin liittämisen jälkeen ja sotilaallisen kriisin Venäjän ja Ukrainan välillä, niin meillä on itäisessä kumppanuudessa ihan uusi geopoliittinen tilanne Huippukokous on juuri ajankohtana, jolloin tilanne on hyvin monimutkainen, joka on täynnä haasteita. Tapaaminen tapahtuu nyt radikaalisesti muuttuneissa olosuhteissa. Näissä olosuhteissa meidän täytyy löytää rohkaisevia sanoja kumppaneillemme jotka myös jo keskenään ovat jakautuneita. Varsinkin tämä koskee Ukrainaa, Moldaviaa ja Georgiaa, jotka ovat allekirjoittaneet viime vuosina tämän sopimuksen. Sota on vältettävä ja alueen turvallisuuden nimissä Euroopan unionin täytyy löytää poliittinen ratkaisu tähän äh, Venäjän kriisiin. Meidän täytyy tukea meidän kumppaneitamme itäisiä kumppaneitamme ja tarjota heille luotettavaa tietä ja viedä eurooppalaisia perspektiivejä eteenpäin. There are many expectations related. Puhemies on monia odotuksia Riian huippukokouksen suhteen. Johtuen Venäjän aggressiivisesta käyttäytymisestä me haluaisimme vahvoja saavutuksia. Jos Riikan huippukokous voisi muuttaa tilannetta näin. Tässä pientä edistystä mehän puhumme kolmen maan jäsenyysprosessista. Me teemme työtä uusien toimenpiteiden parissa, mitä tulee naapuruspolitiikkaan, talousen kasvuun, energiayhteistyöhön, kansalaisyhteiskunnan kehittämisen vuoksi tehdään työtä. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä. Me tuemme uudistuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä. Olemme tiellä kaikkien maiden kanssa mukaan lukien Ar- Armenia, Azerbaidsan. En ole ihan varma, koskeeko tämä nyt valko -Venäjääkin. Mitä kaikkein eniten tässä tarvitaan, on antaa myönteinen signaali yhteiskunnille näissä maissa. Kun ajatellaan tämänhetkisiä Venäjän uhkia, niiden pitäisi voida tuntea, että he hyötyvät monilla eri alueilla. Esimerkiksi konkreettisia tarpeita tarjouksia viisumin helpottamisesta Ukrainalle ja Georgialle. Niitä pitäisi selkeästi voida esittää näille maille. Ja lupaava kuvaus EU-jäsenyysmahdollisuudesta, sitä tarvitaan. Kiitos. Merci. La parole pour une minute. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gzib. Puhemies, kiitos oikein paljon. Ennen itäisen kumppanuuden huippukokousta mietimme, mitä tuloksia olisi voitu saada aikaiseksi. Ehkä olisimme voinut saada aikaiseksi enemmän, jos olisimme olleet määrätietoisempia. Tämä aloitte ei suunnattu ketään vastaan, ei varsinkaan Venäjää vastaan, niin kuin jotkut täällä ovat väittäneet. Kumppanuus on monimuotoista, kyse on kuuden kumppanin, kuuden jäsenvaltion välisestä kumppanuudesta, joilla on kunnianhimoisia tavoitteita ja valmiuksia. Olemme saattaneet melko paljon esimerkiksi assosiaatiosopimukset Ukrainan, Georgian ja Moldovan kanssa ja myöskin naapuruusrahastosta on saatu erityisrahoitusta ja nämä kumppanuusmaat ovat hyvin tärkeitä mutta myöskin meillä pitäisi olla erilaiset odotukset. Olen tyytyväinen julkilausumaan sen suhteen, että Georgia, Ukraina ja Moldova ovat valinneet Eurooppa-tien. Sitten Kelly. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää puheenjohtajaa, joka selkeytti, puhemiestä, joka selkeytti sinisten korttien tilannetta ja että me saimme aikaan rakentavan keskustelun. Toisekseen minä olen ollut parlamentissa nyt kuusi vuotta ja minä uskon, että tämä on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt neuvoston tähän aikaan täällä. Usein heitä kritisoidaan siitä, että he ovat tulleet paikalle ja usein joskus jopa epäoikeudenmukaisesti, mutta se, että neuvosto ei nyt paikalla on uskomatonta. Meidän täytyy osoittaa, että meidän päättäväisyytemme vie hyvään lopputulokseen Riikassa. Nämä maat ovat hyvin rohkeasti osoittaneet he ovat julistaneet, että, että äh, itä ei ole hyvä, länsi on hyvä. Ja meidän on vastattava tähän niin, että Riikan huippukokous onnistuu ja että ennen kaikkea me saamme vuodesta 2016 viisumivapaan matkustamisoikeuden. Tämä rohkaisisi näitä kansalaisia ja siksi he voisivat silloin jatkaa tätä polkua, johon he ovat itsenäisesti ryhtyneet, ja tätä meidän tulisi rohkaista. Kiitos. Kiitos. Puheenvuorot on nyt käyty tässä kohtaa, ja nyt menettelyt ilman puhujallista. Kolme puheenvuoropyyntöä ensinnäkin, edustaja Hetman. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, koledzy. Kiitos puhemies Hyvät naiset ja herrat, itäisen kumppanuuden huippukokous tulee olemaan tietynlainen koetin kivi kaikille näille aloitteille ja siksi odotamme siltä niin paljon. Yksi tärkeimmistä asioista esityslistalla on yhteistyö energiaturvallisuuden alalla 2014 vuonna Euroopan komissio järjesti tällaiset stressitestit liittyen siihen, mitä tapahtuisi, jos kaasuvirrat Venäjältä lakkaisivat. Ja itse asiassa ongelmat olisivat jopa lievempiä, mitä nyt. Nyt kansainvälisillä areenoilla puhutaan näistä asioista ja erityisen paljon pitää kiinnittää huomiota energiaturvallisuuteen ja energiantoimitusvarmuuteen. Kaikissa on, näitä liittymiä on kehitettävä. Edustaja Δράτωμε της ευκαιρίας για τη συζήτηση για την ανατολική εταιρική Puhemies, nyt kun keskustelemme itäisestä kumppanuudesta, haluaisin ottaa esille yhden vakavan kysymyksen, joka koskee kreika, kreikkalaista väestöä Georgiassa alueella, jolla perinteisesti monia vuosikymmeniä sitten yli 150 000 kreikkalaista asui. Sen jälkeen, kun neuvostoliitto romahti, suurin osa heistä palasi Kreikkaan mutta edelleen 15 000 ihmistä on siellä vieläkin. Mikä tässä on ongelmana? Sen jälkeen, kun he lähtivät pois Georgiasta, he olivat Georgian kansalaisia, he jättivät jälkeensä kotinsa ja omaisuutensa. He olivat kuitenkin omistajia. Sen jälkeen kuitenkin, kun he lähtivät laittomasti takavarikoitiin heidän talonsa huolimatta heidän ponnistuksistaan, tämä laiton haltuunotto viranomaisten toimesta Georgiassa. Ei ryhty minkäänlaisiin toimiin, jotta oltaisiin siis puolustettu näiden kreikkalaisten omaisuutta ja palautettu koteja. Haluaisin, että tämä asia otettaisiin hu- vakavasti huomioon neuvostossa. Želim uspjeh summitu u Rigi. Toivon, että Riikan äh, huippukokous on menestyksekäs. Olen vakuuttunut siitä, että kaikkien kuuden valtion kansalaiset haluavat eurooppalaisen perspektiivin tai ainakin näkevät unionin positiivisena. Muista millaista se oli meille muutama vuosikymmen sitten, kun me olimme käynnistämässä matkaamme kohti Euroopan unionia. Siksi toivon, että tämä huippukokous on menestyksekäs. Meidän prioriteetteemme pitää olla rauhan ylläpitäminen sekä taloudellinen yhteistyö itäisten kumppanuuden maiden kanssa mutta myös ne ehdot, joita me asetamme, niiden täytyy lähteä eurooppalaisista arvoista ja perusoikeuksista, median ja lehdistön vapaus ja kaikki se, mistä unioni koostuu. Emme me tässä yritä tehdä mitään Venäjää vastaan, emme me halua mitään vihamielisyyksiä. Päinvastoin haluamme kumppanuutta. Seuraavaksi edustaja Kalnin ja Lukas Eviktson. Hey, Madam President, Honorable Member. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Ensin sallikaa minun korostaa sitä, että tänään ja tässä keskustelussa puhun korkean edustajan, ulkopuolisen edustajan Rova Mogherinin puolesta. Tämä teidän pitäisi siis ottaa huomioon. Samanaikaisesti valtion edustajana voin vain todeta, että useammat komission jäsenet jo tänään ovat Riassa, koska monia lisät, oheistapahtumia tapahtuu. Esimerkiksi ensimmäinen mediakonferenssi tässä kumppanuus on jo alkanut, joten me arvostamme myös hyvää yhteistyötä, jota meillä on ollut komission kanssa, kun huippukokousta on valmisteltu. Ja on erittäin tärkeää, että useampikin komissaari on jo tänään Riassa paikan päällä. Nyt sitten takaisin keskustelun aiheeseemme jälleen kerran. Puhun siis ulkopuolisen korkean edustajan Rova Mogherini nimissä ja korostaisin, että olemme huolella kuulleet kaikkea, mitä tänään on keskustelussa tullut esiin. Ja voitte olla varmoja siitä, että tämä kaikki tullaan ottamaan huomioon. Kaikki kommentti ehdotuksenne otetaan siis jatkossa huomioon haluaisin vielä toistaa, että Rian huippukokous tulee osoittamaan, että itäinen kumppanuus on meille prioriteettikysymys ja lähettää selkeän viestin tästä asiasta. Ensinnäkin EU on vahvasti sitoutunut itäiseen kumppanuuteen ja päättäväisesti pyrkii saamaan räätälöidyt vahvat suhteet riippumattomien suvereenien itä-eurooppalaisten kumppanimaiden kanssa. Näin ollen jatkossakin tulemme antamaan kaiken mahdollisen tuen kyseisille kumppaneille, jotka ovat lähteneet demokratisaation tielle ja ryhtyneet kunnianhimoisiin uudistussitoumuksiin. Tämä huippukokous aloittaa uudenlaisen tason, uuden sen tilanteen kumppanuudessamme. Suurin osa pyrkimyksistä, kahdenkeskistä sopimuksista kuvastavat tätä kolmen kumppanimaan kanssa. Sitten kumppanuuteemme kuuluu kuusi kumppanimaata. En voi tarpeeksi korostaa sitä, kuinka tärkeää on säilyttää kumppanuudessa osallisuus. Näin ollen EU tulee jatkossakin olemaan vahvasti mukana kaikkien kumppanimaiden kanssa mikä sitten niiden yksittäinen taso tai suhteet EUn kanssa ovatkaan. Kolmanneksi me tiedotamme strategisesti ja pyrimme selittämään, mitkä mistä suhteessa on kysymys kumppanimaiden kanssa ja mistä taas ei ole kyse. Ja varmastikin tulemme perustelemaan niin, että tässä ei suunta toimintaa mitään kolmatta osapuolta vastaan ja jatkossakin tulemme jatkamaan siis vuoropuheluamme niiden tahojen kanssa, jotka tämän saattaisivat haastaa tai kyseenalaistaa. Monetkin teistä ottivat esille kysymyksen Eurooppa, EU-jäsenyysmahdollisuudesta Moldovalle, Ukrainalle ja Georgialle. Ja puhuttiin myös Riikan, Riian julkilausumasta. Haluaisin ensin korostaa, että kun laadittiin yhteistä julkilausumaa itäisen kumppanuuden huippukokouksessa, tämä vieläkin jatkuu tämä laatimistyö. Neuvottelut ovat osallistavat, mukana ovat sekä jäsenvaltiot että kumppanimaat. Neuvottelut ovat siis vieläkin meneillään ja tämän takia tässä vaiheessa vieläkin odotamme lopullista tulosta kyseisistä neuvotteluista sovittu konsensus on sellainen, että sen pitää heijastella jokaisen maan erityistarpeita, prioriteetteja ja pyrkimyksiä ja yhteistä etua, joka niillä on EU kanssa, samoin kuin EUlla on omat etunsa. Samalla kun realistisesti arvioidaan, mitä voidaan saavuttaa muutaman tulevan vuoden aikana. Tässä yhteydessä pitäisi ensinnäkin korostaa sitä, että olemme siirtyneet uudelle tasolle suhteissamme kolmen kumppanin kanssa, joiden kanssa allekirjoitimme kaikkein kunnianhimoisimman assosiaatiosopimuksen, mutta haluaisin myös ottaa esille valmiutemme saada aika räätälöitympiä sopimuksia muiden kanssa, että varmistamme sen, että kumppanuus pysyy osallisuuden puitteissa. Uskon, että me jaamme sen asian, että kun valmistaudutaan tähän Riian huippukokoukseen, niin tämä on ollut niin tärkeä prosessi, että tähän olisi voitu käyttää vielä paljon enemmänkin aikaa ja oltaisiin voitu keskustella monista kysymyksistä yksityiskohtaisemminkin, mutta haluan kunnioittaa teidän esityslistanne ja aikaa, joka minulle on myönnetty. Ja vielä lopuksi haluaisin vain mainita sen vielä, että arvostan suuresti teidän sitoumustenne ja tukeanne itäiselle kumppanuudelle. Ja kun aletaan suhteita kansallisiin parlamentteihin ja mikä Euronestin rooli on, kun se pyrkii edistämään ja vahvistamaan itäistä kumppanuutta, näillä kaikilla on varsin suuri merkitys. Yhdessä meidän täytyy auttaa kumppaneita toteuttamaan täydet, täysipotentiaalinsa mahdollisuutensa. Ja kiitän teitä lämpimästi teidän ehdotuksistanne, kommenteistanne ja kiitän teitä teidän myötämästä tuesta itäiselle kumppanuuspolitiikalle ja kiitän teitä vielä kovasti siitä, että te välitätte siitä, että onnistumme Riian huippukokouksessa. Kiitoksia huomiostanne. Merci, madame. Kiitoksia. Hyvä rouva. Keskustelu päättyy. Anteeksi, kiitoksia neuvoston edustaja. Seuraava.